Nyt menemme viimeiseen mietintöön. Tässä on kyse tasa-arvosta, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttaminen, sen mahdollisuuksia työhön, ammatillisen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työolussa annetun Euroopan parlamentin neuvoston direktiivin 2273 täytäntöönpano ja soveltaminen. Esittelijä on Teresa Riera Reeli ja hänellä on neljä minuuttia puheaikaa. Kiitoksia. Direktiivi, johon tässä viitataan, on muutos direktiiviin vuodelta yhdeksänsataaseitsemänkymmentäkahdeksan samasta aiheesta. Se tehtiin Amsterdamin sopimuksen yhteydessä koskien Euroopan tuomioistuimen oikeuskäytäntöjä ja uutta sosiaalista realiteettia. Tämä muutos edistää huomattavaa naisten oikeuksia. Niitä käsitellään juuri tässä mietinnössä laillinen teksti ottaa esille suoran ja epäsuoran syrjinnän määritelmän ja seksuaalisen häirinnän vaatien, että työnantajat pyrkivät poistamaan sukupuoleen perustuvan syrjinnän ja varmistavat, että ihmiset eivät kärsi isyystä ja äitiyslomista on sidottu, sitouduttu myös luomaan tasa-arvoelimiä, jotka analysoivat tilannetta täytäntöönpanoa tasa-arvokysymyksissä ja ovat sitoutuneet sosiaalisen vuoropuhelun tavoitteena edistää tasa-arvoa työelämässä TES-sopimusten kautta suunnitellulla tavalla. Pyritään myös vahvistamaan kansalaisjärjestöjen roolia, kun edistetään tasa-arvoa halutaan tehokkaita sanktiotoimia, jos ei täytetä direktiivin säädöksiä ja odotus suojatoimiin uhrien kohdalla, jos, komi- jos komissio olisi voinut laatia tämän mm, raportin, joka neljäs vuosi meidän arviointityömme olisi aika helppoa, mutta kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi siirtää direktiivi oman lainsäädäntönsä, jos näin olisi kunnolla toimittu ja laitettu kaikki tarvittava tieto komissiolle, mutta näin ei kuitenkaan ollut lähtökohtana. Yhdeksän jäsenvaltiota ei ole vieläkään ilmoittanut, mihin toimiin on ryhtynyt direktiivin lakiin siirtämisessä komissio on ryhtynyt rikkomistoimiin ja vielä toukokuussa oli avoimia oikeustoimia jäsenvaltiota vastaan. Ja kun otetaan huomioon, kuinka monimutkaisesti tämän kysymys komissio huomasi ongelmia voimaan saatossa ja toivoi kuitenkin ratkaisevansa vuoropuhelun kautta monet ongelmista, mutta Jotta saataisiin aikaan hyödyllinen, mahdollisimman täydellinen mietintö, meidän täytyy saada enemmän tietoja. Tämän takia pyysimme tietoja jäsenvaltioltakin. Komissio antoi myös tietoja, jäsenvaltioiden antamat tiedot, kansallisen parlamenttia katsotut tiedot ja saimme myös sain myös tukea kollegoilta, niin tätä kautta pystymme laatimaan mietinnön, jossa antaa selkeä kuva siitä, miten voimaan saattaminen on edistynyt jäsenvaltioissa. Oman kokemukseni kautta haluan sanoa, että yhteistyö kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä on ollut ratkaisevassa osassa, jotta pystymme suorittamaan työmme hyvin. Parlamenttien ja tasa-arvoelinten välittämä tieto oli olennaista mietinnön laatimisessa. Myöskään ei olisi ollut mahdollista toimia näin jos emme olisi pystyneet yhteistyön komission kanssa. Ja arvokasta apua olemme saaneet myös naisten asian valiokunnalta ja omalta parlamentaariselta ryhmältäni ja sen sihteeristöltä. Haluan kiittää näitä kaikkia tahoja ja haluan kiittää heitä. Haluan kiittää myös varjoesittelijöitä. Tavoitteena on ollut alusta lähtien se, että Työmme olisi hyödyllistä, kurinalaista ja se tukeutuisi mahdollisimman laajaan konsensukseen, koska näin pyrittiin saamaan aikaan hyvä kuva tilanteesta koskien erittäin tärkeän direktiivin voimaansaattamista, joka antaa tehokkaita välineitä EUlle, jotta jäsenvaltiot voivat vahvistaa tasa-arvo lainsäädäntöään työelämässä. Se on ratkaisevan tärkeä kysymys, jotta päästään tavoitteisiin, jotka olemme itsellemme asettaneet eurooppalaisena. Ei pidä unohtaa sitä, että vielä tänäänkin EU-ssa, mitä tulee työllisyysprosenttiin, on olemassa 28 prosentin eron naisten ja miesten välillä. Olemme kaukana Lissabonin tavoitteista, että päättäisiin 60 prosenttiin naistyöllisyydessä ensi vuoteen mennessä ja naiset myös ansaitsevat 15 prosenttia vähemmän kuin miehet. Pitäisi myös tätä kautta toivottavasti pystymme herättelemään myös omatuntoja jäsenvaltiotasolla ja silloin voimme olla tyytyväisiä tuloksiin. Kiitoksia puhemies. Agora komissio Paljon kiitoksia herra puhemies. Komissio on tyytyväinen tähän mietintöön tästä tärkeästä aiheesta ja kiitokset kollega Madurelli hänen tärkeästä työstä. Komission tiedonanto on, tai direktiivi vuodelta 2002 on erittäin tärkeässä asemassa, kun pyritään parantamaan mahdollisuuksia työhön, ammatillisen koulutukseen ja uralla etenemiseen. Lainsäädäntö on parantunut määritelmiä kehittämällä, katsomalla minkä tyyppisiä syrjintämuotoja on olemassa ja minkälaisia juridisia ratkaisumalleja voidaan tarjota. Mitä tulee raskana olevien naisten suojeluun ja äitiyslomalla olevien naisten asemaan ja kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen mukaanottoon eri keskusteluihin, niin tätä näkemystä, tätäkin asiaa on korostettu. Mietinnön merkitys on keskeisellä sijalla, erityisesti kun otamme huomioon, minkälaiset erovaisuudet ovat vielä olemassa naisten ja miesten välillä työmarkkinoilla jäsenvaltioiden komissio sosiaalimarkkina-työmarkkinaosapuolten ja muiden toimijoiden tulisi noudattaa olemassa olevia määräyksiä ja toteuttaa olemassa olevat määräykset sataprosenttisesti. Tätä kautta voidaan varmistaa, että direktiivin sanomaa noudatetaan ja että sitä kautta parannetaan myöskin yhteisölainsäädännön tuntemusta sen suhteen, mikä on tämänhetkinen tilanne tasa-arvon saralla. Komissio tulee jatkossakin seuraamaan sitä, millä tavalla direktiiviä on jäsenvaltiotasolla pantu täytäntöön. Tärkeää on, että keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa ja viittaamme myöskin siihen, että direktiivin noudattamatta jättämisestä rangaistaan rikkomusmenettelyn kautta. Komissio tulee hyväksymään tämän vuoden alkupuoliskolla oman tekstinsä sen suhteen, millä tavalla nykyistä direktiivitekstiä on pantu täytäntöön jäsenvaltiossa. Ja tämä teksti tullaan välittämään sekä neuvostolle että parlamentille. Kiitoksia. Tästä mietinnöstä äänestetään torstaina. No niin, hyvät naiset ja herrat. Olemme päässeet esityslistan loppuun. Huomenna 13. tammikuuta istunto jatkuu kello 9, 9-13, sitten 15, 19 ja sitten kello 21, 24.